Κυρία Πρόγερος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συνεδρίαση επαναλαμβάνει. Ιστούντο alkaa. Jatkamme Euroopan parlamentin istuntoa ja EPP-ryhmän ja sosiaalidemokraattien ryhmän taholta olen saanut pyyntöjä valiokuntien sekä parlamenttivälisten valtuuskuntien nimityksistä. Nämä listat toimitetaan pöytäkirjoihin. Jos kukaan ei vastusta näitä, niin nämä nimitykset vahvistetaan. Me jatkamme esityslistan käsittelyä ja esityslistalla meillä on ensimmäisenä tänä iltana suullinen kysymys komissiolle. Aiheena on ajantasalle saatettujen iloyleissopimusten ratifiointi ja täytäntöönpano. Joten me aloitamme keskustelun ja ensimmäisenä puheenvuoron saavat kysymyksen esittäjät näistä ensimmäisenä Serkas kolme minuuttia señora presidenta. Buenas noches, colegas. Kiitoksia puhemies. Hyvää iltaa kollegot ja hyvää iltaa kollegan, äh, komission edustajat. Tiedämme kaikki, että talouden globalisaatio, kansainvälinen finanssikriisi ja tulevaisuuden haasteet eh, edellyttävät globaaleja vastauksia. Että kansallisille ja alueellisillekin tasolla olisi niitä ongelmia käsiteltävä. EUn ja ilon yhteistyö yhteistyö on varmasti hyvin keskeisellä asemalla agendallamme. ILO on kolmikantamenettelyllään tekemässä eh, välttämätöntä työtä, jotta saadaan johdonmukaistettua ja järkeistettyä maailmaamme. Arvomme ovat ilon arvoja sen perustamisesta asti. He työskentelevät sellaisen sosiaalisen mallin puolesta, jossa ihmisillä annetaan arvo ja jossa edellytetään molemminpuolisia ponnisteluja. EU tarvitsee iloa, tarvitsemme näitä malleja, muuten emme voi puolustaa oikeudenmukaista maailmaa. ILO on globaali toimija. Maailmassa on aivan selvää, että Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden on tärkeää olla lähellä äh, asiallisen äh, äh, lähellä näitä ILO-suosituksia, jotka koskevat asiallista työtä ja muita seikkoja, mutta on aivan yhtä totta, että johdonmukaisuutta vielä puuttuu sen välillä, mitä täällä sanotaan ja mitä tehdään. Siksi on erittäin tärkeää tänä yönä tästä asiasta puhua. Kyseessä on äh, ILON lainsäädäntövälineiden ratifiointi niin, että ILO saa toiminnalleen takeita Tiedonannossanne uudesta sosiaaliagendasta vetositte jälleen kerran jäsenvaltioihin, mutta jäsenvaltiot eivät ole vastanneet tähän vetomukseen. Se koski näiden yleissopimusten ratifiointia ja täytäntöönpanoa. Vetomus ei ollut tehokas. Varmasti tarvitaan te- tehokkaampia toimia. Jäsenvaltiot ovat jo ratifioineet ilon sopimusten ytimen, mutta 70 ilon sopimusta on nyt päivitetty ja on 70 maata, jotka menevät nopeammin kuin EUn valtiot. Tämä herättää hämmästystä. EU menettää uskottuvuutta ja menettää mahdollisuuksia. Siksi, hyvät komission jäsenet, on aika skandaalinomaista, että EU puhuu kun arvokkaan työn puolesta ja ilon puolesta, ja kuitenkaan emme ratifioi ilon eh, sopimuksia ja olemme tyytyväisiä retorisiin julkilausumiin. Siksi tämä on tärkeä keskustelu. Siksi huomenna kaikki eh, tämän parlamentin ryhmät edellyttävät, että annatte tiedonannon ja vaaditte jäsenvaltiota ratifioimaan nämä sopimukset, jotta puheiden ja tekojen välille saadaan johdonmukaisuutta, koska politiikasta puuttuu tätä johdonmukaisuutta ja tästä syystä kansalaiset menettävät, eh, kansalaisten silmissä menetämme uskottavuutta. Ja Euroopan unioni menettää uskottavuutta maailmanlaajuisestikin. Kiitoksia, herra Serkas. Ja seuraavaksi toinen kysymyksen esittäjä Harkin myös kolme minuuttia. Olkaa hyvä. President and... Puhemies, hyvä komissaari. Olen, voin tyytyväisenä tukea tätä pyyntöä ratifioida ja täytäntöönpanna näitä ILOn yleissopimuksia EUn jäsenvaltioissa. Kannattanee todeta, että kuun vuonna 9, 19 Versain rauhansopimuksen jälkeen ilo luotiin. Tuolloin uskottiin, että maailmanlaajuinen rauha voidaan saavuttaa ainoastaan, jos se perustaa sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen. Ja näiden vuosien aikana ILO on vastannut kaikkien ihmisten tarpeisiin, säällisen työn, elinkeinon mm, tarpeisiin. Nyt me pyydämme, että kaikki EUn jäsenvaltiot ratifioivat ja täytäntöönpanevat ILOon päivitetyt sopimukset mutta eivät ainoastaan tämän kysymyksen laatijat tätä pyydä, vaan monet muut toimielimet kautta maailman. Jos katsotaan YK on niin voidaan todeta, että ILOn yleissopimukset ovat olleet perustana suurimmalle osalle käytännessäännöistä. YK varmastikin odottaa, että kaikki jotka toimivat työmarkkinoilla kunnioittavat näitä käytännössä sääntöjä ja sen vuoksi ilon perussopimukset täytyy ratifioida kaikkialla, jotta kaikki toimijat voivat niitä noudattaa. Komission julkilausuma uudesta sosiaaliohjelmasta vetoaa kaikkiin jäsenvaltioihin, jotta nämä asettaisivat hyvän esimerkin, olisivat hyvänä esimerkkinä ja ratifioisivat sopimuksen. Tässä uudessa viime parlamentin hyväksymässä sosiaaliagendassa me toteamme, että meidän mielestämme olemassa olevien työlainsäätöjen täytäntöönpaneminen liittyvätpä ne unioniin tai yksittäisiin jäsenvaltioihin, niiden täytyy olla prioriteettina kaikille mainituille. Me tässä kysymyksessä haluamme, että puheenjohtajavaltio ja komissio ovat mahdollisimman kunnianhimoisia. Pyydämme, että jäsenvaltiot perustelevat näiden yleissopimusten ratifiointipyyntöä sosiaalisin perustein, ja me pyydämme myös, että että komissio ja neuvosto suosittaisivat jäsenvaltioille päivitettyjen sopimusten ratifiointia. EUn täytyy myös olla johdonmukainen sisä- ja ulkopolitiikoissaan. Tässä parlamentissa toinen kerta toisensa jälkeen puhutaan parhaiden käytänteiden vaihtamisesta jäsenvaltioiden välillä. Tämä on kyllä hyvä esimerkki siitä, missä me voimme saavuttaa parhaat käytänteet keskenämme, kun kaikki jäsenvaltiot ratifioivat nämä yleissopimukset. Tällä tavalla voimme myös antaa esimerkkiä hyvistä käytänteistä ja olla hyvänä esimerkkinä muulle maailmalle, kun me ratifioimme nämä yleissopimukset. Tänään 25. marraskuuta yli 600 7650 ilon yleissopimusta on jo ratifioitu, joten me toivomme, että kaikki nämä voidaan myös ratifioida. Kiitos. Tora, kirja Kiitokset rouva Harkin. Ja nyt puheenvuoron saa rouva Turunen. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Jotta saisimme tämän asian todella täytäntöön on toimittava kiireellisesti. Ja miksi tämä on välttämätön ja kiireellinen? No ensinnäkin siitä syystä, että Euroopan unioni, kun kyse on toiminnasta ihmisarvoisen työn puolesta. Euroopan unioni on tässä aivan eturintamassa. Me haluamme todella ihmisarvoista työtä ja muuten syntyisi kuilu sanojemme ja tekojemme välillä, siis äh, kuilu sisäisten ja ulkoisten äh, unionin kantojen välillä. Jos äh, unohdetaan tai jätetään huomiotta näiden iloyleissopimusten ratifiointi, niin tämä on valitettavaa myös äh, muut, muut maat huomioon ottaen, kun vaadimme niiltä ratifiointia ja täytäntöönpanoa. Eli mitä me saarnaamme, se meidän tulisi myös itse toteuttaa. Meidän tulisi olla esimerkkeinä ja meidän tulisi osoittaa, että korkeat työn standardi voidaan yhdistää hyvään kilpailukykyyn. Euroopan unioni on maailmanlaajuinen toimija ja meidän on todella tuettava iloa ja meidän tulisi ottaa nämä ILO-yleissopimukset vakavasti. Tämä on meidän vihreiden viesti ja tuemme myös tämän päätöslauselmatekstin viestiä. Ja haluaisimme nyt vaatia vastuutaholta Euroopan unionissa painostamaan jäsenvaltioita, äh, jotta he ottaisivat tämän yhtä vakavasti kuin me. Kiitoksia. Ja sitten rouva Zimmer jokahan hänkin kysymyksen esittäjä, mutta hän ei ole paikalla. Mutta rouva Figueiredo voi puhua hänen puolestaan. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. E, e, e Kiitoksia puhemies. Me tuemme tätä jäsenvaltiolle esitettyä vetoomusta, jotta jäsenvaltiot ottaisivat huomioon nämä sosiaaliset näkökohdat ja ratifioisivat yleissopimukset, jotka ILO on päivittänyt Vuodesta 1919 alkaen ILO on, jär, on laatinut maailmanlaajuisia työtä koskevia sääntöjä, jotka kattavat useita aiheita, työ, työllisyys, sosiaaliturva, sosiaalipolitiikka, ihmisoikeudet. Tästä syystä olemme yhtä mieltä myös yhteisen päätöslauselman ensimmäistä versiosta valitettavasti EPPn painostuksesta muut allekirjoittajat hyväksyivät päätöslauselman laimentamisen ja rajoittivat sen ulottuvuutta ja niin, että viitataan vain Lissabonin strategian. Nyt tiedämme, että komissio Lissabonin strategian nimissä esitti kaikkein surkeimpia ehdotuksia sosiaali- ja työllisyyspolitiikan alalta korostaen joustavuutta ja eh, työlainsäädännön purkamista. Kuka on unohtanut eh, työaikadirektiivin, joka sai aikaan eh, epävarmemmat työolosuhteet ja pidemmät päivät ja rajoitti järjestöjen saavutuksia, eli meni täysin toiseen suuntaan kuin ILOn yleissopimukset kun tässä on tämä valitettava viittaus Lissabonin strategian, sen takia emme tue tätä päätöslauselmaa, mutta GUE-ryhmän nimissä vetoamme jäsenvaltioihin, jotta ne ratifioisivat ilon yleissopimukset ja pyydämme, että komissio ottaisi sen huomioon omissa ehdotuksissaan. Kiitoksia, Rova Fikereido. Nyt puheenvuoron saa komission edustaja herra Pekyht, olkaa hyvä. Madam President, uh, Kiitoksia puhemies Arvon parlamentin jäsenet. Viimeksi kuluneiden muutaman vuoden aikana komissio on toistuvasti korostanut sitoumustaan kansainvälisesti sovittuun säällistä työtä koskevaan agendaan mukaan luettuna ILON sopimukset. Komissio on aktiivisesti tukenut jäsenvaltioita ja tehnyt yhteistyötä ILON kanssa, jotta voitaisiin saada kunnianhimoiset oikeudelliset normit – jotka vastaavat globalisoidun talouden haasteisiin ja myötävaikuttavat säällisen työn agendaan. Neuvosto ja Euroopan parlamentti ovat korostaneet sitä, kuinka tärkeää säällisen, säällistä työtä koskeva agenda on myös komission toimissa. Uudet jäsenvaltiot ovat jo ratifioineet kaikki ilon perusyleissopimukset, joissa katetaan perustyönormit. Komissio on myös sitoutunut säällistä työtä koskevaan agendaan uuden sosiaaliagendan puitteissa. Erityisesti komissio on vedonnut kaikkiin jäsenvaltioihin, jotta nämä näyttäisivät hyvää esimerkkiä ja allekirjoittaisivat ja ratifioisivat niin sanotut ajantasalle saatetut ilon yleissopimukset. Komissio haluaa ottaa säällisen työn agendan niin ulkoiset kuin sisäisetkin ulottuvuudet silloin kun ilon sopimukset ovat yksin omaista yhteisön toimivaltaa, komissio on vedonnut neuvostoon, jotta sopimukset ratifioitaisiin mahdollisimman nopeasti muun muassa kalastus- ja merenkulkualan liittyvät sopimukset. Me olemme pyrkineet kiihdyttämään ratifiointiprosessia. Toivomme, että sen jälkeen kun toivomme, että hanke saadaan päätökseen sen jälkeen, kun säällistä työtä koskeva sopimus on ratifioitu. Kiitoksia komission jäsen. Ja nyt seuraavana kuulemme poliittisten ryhmien puheenvuorot. EPPn nimissä herra Ori, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia, rouva puhemies haluaisin äh, todeta, että olemme hyvin tyytyväisiä siihen, että poliittiset ryhmät ovat saaneet aikaan yksimielisyyden tästä kysymyksestä, siis ajan tasalle saatettujen ilo yleissopimusten ratifiointi ja täytäntöönpano. Euroopan uni on, ilo on yksi vanhimpia kansainvälisiä järjestöjä 1919 perustettu tavoitteena huolehtia kunnollisesta työstä ja estää erilainen hyväksikäyttö. ILO on rakentanut tällä alalla todellisen verkoston jäsenvaltioidensa välillä ja EPP-ryhmä on sitä mieltä, että ILON säännöt tekevät helpommaksi kilpailun esteiden poistamisen kansainväliseltä kaupalta – ja ehkä tätä kautta voidaan jopa löytää tie pois tästä kriisistä, tai ainakin nämä säännöt voivat olla tässä hyödyksi. Nämä säännöt ovat voimassa ja ne ovat hyvin perusteltuja ja niillä on oikeutus, koska ne on kolmikantaneuvotteluissa työnantajien, työntekijöiden ja hallitusten välillä neuvoteltu. Täällä näissä kuvaillaan oikeuksia ja velvollisuuksia yleisiä sääntöjä, jotka, joita jäsenvaltioiden on kunnioitettava. Emme kuitenkaan saa unohtaa sitä, että Euroopan unioni itse ei voi ratifioida kansainvälisiä sääntöjä. Ja tässä tietenkin nousee esiin kysymys subsidiariteetista, koska nyt vastuu on jäsenvaltioilla ja aivan oikein tässä tekstissä todetaan, että on päätettävä mitkä säännöt kuuluvat yhteisön ja mitkä taas yksittäisten jäsenvaltioiden vastuulle. Jos subsidiariteettiperiaatetta periaate otetaan huomioon, tuemme näitä suosituksia, jos tällainen suositus komissiolta tulee. Kiitoksia. Ja seuraavaksi sosiaalidemokraattien nimissä herra Kristensen kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Vi har et indre marked i EU, hvor vi på et frit marked kan... Kiitoksia. Meillä on sisämarkkinat, ne ovat vapaat markkinat, voidaan myydä tavaroita, meillä on vapaa kilpailu, voimme ostaa edullisia tuotteita. Tämä on hyvä asia. Mutta on muitakin tärkeitä näkökohtia. Perusoikeudet, palkansaajien perusoikeudet on taattava kaikkialla Euroopan unionissa – eikä ole Euroopan unionin sisällä ryhdyttävä kilpailemaan keskenään ja alentamaan työehtoja ja palkkaa. Minusta tämä on perusoikeus. Euroopan unionin ja ILOn yhteistyö on erittäin tärkeää. Meillä on samat arvot. Voimme käyttää ILOn yleissopimuksia kehittääksemme edelleen eurooppalaista sosiaalista mallia. Valitettavasti se ei ole tänä päivänä mahdollista, koska komissio on sitä mieltä, että yleissopimukset ovat sitoivia ainoastaan, kun ne on ratifioitu 50 prosentissa jäsenvaltioista. Kaikkien jäsenvaltioiden olisi ratifioitava nämä yleissopimukset, jotka on nyt äh, saatettu ajan tasalle ja luokiteltu sellaisena. Ei meidän ole enää hukattava aikaa, nyt on toimittava. Kuinka muuten voimme edellyttää muita maailman maita ratifioimaan ja täytäntöön panemaan yleissopimuksia ja edellyttää VTOta noudattamaan työntekijöiden perusoikeuksia kaikkialla. Meidän on näytettävä esimerkkiä. Vasta niin olemme vakuuttavia kun pyydämme muita ratifioimaan yleissopimuksen. Meidän on edistettävä säällistä työtä. Tämä on todella vastaus, joka meidän on annettava tälle maailmanlaajuiselle kriisille. Kiitoksia. Kiitokset herra Kristensen. Seuraavaksi rouva Schröter vihreiden nimissä. Olkaa hyvä. Ja Finland. Kiitoksia rouva puhemies. On aivan totta, parhaat kollegat, että kriisiaikoina – meidän on maailmanlaajuisesti todella suojeltava työntekijöitä epäinhimilliseltä työn olosuhteilta. Kansainväliset eh, on ydin säännöt, eh, niitä, va- niitä vaaditaan kunnioittamaan, sillä nehän suojelevat sosiaaliselta polkumyynniltä mutta nämä ovat tällaisia sunnuntai-puheita valitettavasti Euroopan unionissa, koska Euroopan unionin jäsenvaltiot jättävät ilon yleissopimukset huomiotta, jättävät ne ratifioimatta ja täytäntöön panematta. Ja näin äh, päästään kuin koira veräjästä esimerkiksi lakkooikeuden suhteen. Yhteisöjen tuomioistuin äh, saattoi lakko oikeuden pois voimasta ja komissio taputti käsiään. Vain kolme 27 jäsenvaltiosta on ratifioinut ILOn ajan tasalle saatetut yleissopimukset. Tämä on skandaali 90 vuotta ilon perustamisen jälkeen. Kiitokset Rova Schröter. Näin jatkamme ja kuulemme muut puhujat. Äh, Moran kaksi minuuttia. Hyvä puhemies, hyvät kollegat. Ensinnäkin haluaisin onnitella ryhmän EPPtä ja muita parlamentin ryhmiä, koska olemme kaikki perehtyneet säällisen työn kysymykseen ja olemme voineet esittää yhteisen päätöslauselman. Viime päivien neuvottelut ovat olleet äärimmäisen myönteisiä. Vuodesta 1919 alkaen ILO on voinut taata ja kehittää normijärjestelmää, kansainvälistä työnormijärjestelmää, joka kattaa laajan skaalan erilaisia aiheita, sosiaalipolitiikan ihmisoikeudet, työllisyyskysymykset. Me emme voi unohtaa tätä nimenomaan kriisin aikana. Juuri tästä syystä on äärimmäisen tärkeää, että yleissopimukset on nyt luokiteltu päivitetyiksi kolmikantaprosessin jälkeen, joka on tuonut yhteen työnantajat, työntekijät ja hallitukset. Tästä syystä me olemme esittäneet jäsenvaltioille suosituksen, jotta nämä ratifioisivat ilon luokittelemat perussopimukset ja pyydän, että tällä tavalla jäsenvaltiot myötävaikuttaisivat niiden täytäntöönpanoon, jotta voitaisiin kehittää ja edistää sosiaalista Eurooppaa. Me toivomme, että mitä pikimmiten voisimme saada täytäntöönpannoiksi nämä yleissopimukset. Tietysti täytyy kunnioittaa subsidiariteettiperiaatetta. EPP-ryhmä tulee valvomaan erittäin tarkkaan yleissopimusten soveltamista, laittoman työn torjuminen, sosiaalinen edistys, todellisen eh, sosiaalisen Euroopan rakentaminen ehm, ovat asioita, eh, joita haluamme edistettävän. Kiitoksia. Kiitokset eh, rouva Mohan ja seuraavaksi puheenvuoron saa rouva Rapti. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia rouva puhemies. Yksi Euroopan unionin tärkeimpiä tärkeimpiä ydinkysymyksiä on sosiaalisten perusoikeuksien kunnioittaminen. Me tiedämme, että näiden oikeuksien toteutuminen on välttämätöntä esimerkiksi siinä tapauksessa, että joku maa haluaa tulla Euroopan unionin jäseneksi. Muutenhan unionilla on oikeus todella sanktioihin, jos nämä oikeudet eivät toteudu. Unioni on vahvistanut nämä oikeudet ja tämä koskee siis myös työoikeutta. Ja työoikeuksia on puolest, puolest, puolustettava paitsi jäsenvaltioiden sisäisen myös maailmanlaajuisen lainsäädännön kautta. Yksi ehtohan on se, että nämä toteutuisivat. Ja Euroopan unionin tulee olla todellinen esitaistelija – kun eh, näitä ilon yleissopimuksia ratifioidaan ja täytäntöön pannaan. Tässä taannoin nämä saatettiin ajan tasalle eh, työnantajien, työntekijöiden ja hallitusten välisessä prosessissa. Jäsenvaltioiden hallitukset ja Euroopan unioni ovat todella puolustaneet näitä yleissopimuksia, mutta samalla joudutaan todella kummalliseen paradoksiin, koska useimmat Euroopan unionin jäsenvaltioista ovat hyväksyneet direktiivejä työoikeuksien parantamiseksi ja joskus ollaan menty pidemmällekin kuin maailman työjärjestö, mutta samalla aliarvioidaan ilon yleissopimusten ratifointia ja täytäntöönpanoa ja tämä ei todellakaan ole hyvä. Tämä ei ole myöskään hyvä esimerkkiä kehitysmaille ja siksi todella olisi hyvä, että että me huolehtisimme siitä, että jäsenvaltiot, jotka eivät vielä ole ratifioineet ja täytäntöönpanneet, ratifioisivat nämä sopimukset mitä pikimmin. Ja komissio ei myöskään saa epäröidä tässä asiassa. Sen on muistutettava jäsenvaltioita siitä, että näiden täytyy täyttää nämä sitoumuksensa. Euroopan unionin on huolehdittava siitä, että kaikille on ihmisarvoista työtä, erityisesti kriisin aikoina. Kiitoksia. Ja seuraavaksi kollega Le kaksi minuuttia. Merci madame la présidente, monsieur le commissaire. Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen. On aivan selvää, että meidän on korostettava sitä, että ILOn yleissopimukset ratifioidaan, mutta pelkään valitettavasti, että meidän järjestelmämme, siis vapaa kilpailu, tekee työstä itsestään markkinatavaran, kauppatavaran ja se uhkaa loukkaa työlainsäädäntöä ja työolosuhteita. Se aiheuttaa paineita palkan pienentämiseen. Ja Ranskassa on esimerkki tehtaasta, e, jossa tehtiin laaker, ja nyt se siirretään Bulgariaan. Ja näette hyvin, kuinka, pal- kuinka työkustannusten pienentämispaineet johtavat tuotannon siirtämiseen ja sosiaalioikeuksien supistamiseen kaikkialla. Tarvitsisimme järjestelmän, jolla sosiaalioikeuksia harmonisoitaisiin ylöspäin niin, ettei enää joutuisi hirvittäviin taisteluihin palkansaajien ja instituutioiden välillä. Edelleen ei olisi edettävää sitä kohti, jota täällä kutsutaan joustoturvaksi, vaan olisi edettävä kohti työntekijöiden kunnallista sosiaaliturvaa niin yhdistämällä työ- ja koulutusjaksoja. Näin pääsisimme kriisistä eteenpäin, voisimme kouluttaa työntekijöitä, auttaa heitä suuntautumaan tulevaisuuden ammatteja kohti. Kiitokset teille ja halusin selittää teille vielä, miksi tämä puheenvuoro myynnettiin. Hän, herra Lörak, äsken puhui nyt rouva Fikereidon puolesta, joka taas oli puhunut aiemmin Zimmerin puolesta. Seuraavaksi Ludvigsson, olkaa hyvä. Ja, fru talman. Kiitoksia, rouva puhemies. Sen jälkeen, kun Lissabonin sopimus nyt on hyväksytty ja äh, unionin perusoikeuskirja on oikeudellisesti sitova, Euroopan yhteistyön sosiaalinen ulottuvuus on saanut aivan uutta pontta. Ennen kaikkea on välttämätöntä, että nämä mahdollisuudet nyt kääntyvät myös käytännöksi. Ja hyvä ensimmäinen askel olisi se, että Euroopan jäsenvaltiot mitä pikimmin ratifioisivat kaikki ajan tasalle saatetut ILO-yleissopimukset. Jos Euroopan unioni haluaa olla vakavasti otettava kumppani kansainvälisellä areenalla, parantaakseen työntekijöiden oikeuksia. On äärimmäisen tärkeää, että Euroopan unionin jäsenvaltiot myös hyväksyvät nämä ilon yleissopimukset. Jos me haluamme vaikuttaa tilanteeseen kolmansissa maissa, muissa maissa, niin meidän täytyy luonnollisesti ensin itse antaa hyvä esimerkki. Ja siksi minä vetoaisin komission ja puheenjohtajavaltio Ruotsiin, että ne tekisivät kaikkensa sen puolesta, että kaikki ilon ajan tasalle saatetut yleissopimukset hyväksyttäisiin joka ikisessä jäsenvaltiossa. <laughs> Minusta on aika noloa, että oma kotimaani Ruotsi ei ole ratifioinut perustavanlaatuisia yleissopimuksia, kuten esimerkiksi numero 96, joka liittyy julkisiin hankintoihin. Ja minä todella vetoan äh, omaan maahani, että se tekisi saman, jota se vaatii muilta. Näistä sopimuksista täytyy tehdä sitovia, koska näin päästäisiin myös tilanteeseen, jossa yhteisöjen tuomioistuin ei joutuisi asiaan puuttumaan. Eihän meillä nyt saa olla Euroopan unionin lainsäädäntöä, joka on ristiriidassa ilosopimusten kanssa. Kiitos. Kiitoksia. Ja seuraavaksi puheenvuorot puhujalistan ulkopuolelta. Yksi minuutti kullekin puhujalle. Ensimmäisenä puheenvuoron saa Rovan Kines. Olkaapa hyvä. Yksi minuutti. President. Kiitoksia puhemies. Kuten kollegat ovat sanoneet, ilo on ollut olemassa jo vuodesta 1919. 90 vuotta toimintaa ja edelleenkin se tekee työtä säällistä työtä käsittelevän agendan parissa. On äärimmäisen tärkeää, että jäsenvaltiot, kuten täällä on sanottu, ratifioivat kaikki yleissopimukset, erityisesti nyt kriisin aikana, kun työntekijät ovat paineen alla. Tässä keskustelussa on myös tärkeää tunnustaa ilon rooli kehittyvissä maissa ja sen yhteydet kansalaisjärjestöihin on myös tunnustettava. Se on oikaissut erilaisia vääryyksiä, pyrkinyt muun muassa parantamaan niiden henkilöiden asemaa, työntekijöiden asemaa, joilla on jokin vamma, jotka eivät olisi koskaan päässeet työn syrjään kiinni ilman tätä, näitä yleissopimuksia. On myös kiinnitetty huomiota pakkotyöhön ja lapsityöhön. Jos haluamme, että ILO voi tehdä hyvää työtä, niin vähintäänkin vähin mitä EUn jäsenvaltiot voivat tehdä on ratifioida yleissopimukset ja johtaa esimerkin myötä. Kiitokset rouva Mäkkines. Nyt puheenvuoron saa herra Sikierski, yksi minuutti teille myös. Międzynarodowa Organizacja Pracy w ciągu wielu lat swojej działalności ILO kansainvälinen työjärjestö on vuosia jo harjoittanut toimintaansa ja antanut useita yleissopimuksia ratifioitavaksi koskien työllisyyttä, AY-järjestöjen liikepuolen sosiaalipolitiikkaa, sosiaaliturvaa sekä mm, työehtosopimuksia jäsenvaltioiden olisi ratifioitava tätä pantava ILOn ajantasolle saatetut yleissopimukset. Euroopan unionin olisi antava oma panos tähän asiaan ja puolustettava työntekijöiden oikeuksia globalisoituneessa maailmassa. Kaikilla kansalaisilla, riippumatta siitä, mistä he ovat koko toisin, on oikeus äh, tehdä työtä oman materiaalisen äh, ylläpitonsa hyväksi ja ihmisarvon säilyttämiseksi. Meidän on muistettava, että köyhyys on vakava uhka kaikille. Kiitoksia. Onko vielä muita puheenvuoropyyntöjä? Ei näytä olevan, joten puheenvuoron saa jälleen komission jäsen. Olkaa hyvä. Madame le président. Hyvä puhemies. Hyvät kollegat. Niin. Näkemykset todella ovat yhteneväisiä siitä, että ilon yleissopimusten ratifiointi ja täytäntöönpaneminen on tärkeää, niin komissio kuin parlamentti ovat yhtä mieltä. Edustaja Ori on jo todennut sen, että komissio ei voi toimia kuin silloin, kun kyse on unionin yksinomaisesta toimivallasta, ja silloin se toimiikin. Mitä tulee AY-liikkeen kantoihin ja tuomioistuimen hiljais, hiljattain tekemiin päätöksiin. AY-oikeudet ovat ja työoikeudet ovat perusoikeuksia. Tarvitaan kuitenkin erilaisia kansainvälisiä välineitä. Olen yhtä mieltä huolenne kanssa siitä, että meidän täytyy seurata eri kehityskulvia. Kiitos. Ολοκληρώνοντας τη συζήτηση αυτή, θέλω να σας αναγγείλω ότι... Kiitoksia. Tämä keskustelu on nyt päättynyt. Päätöslausumaesityksiä on kolme. Yksi niistä on yhteinen sosiaalidemokraateilta ja